Kyseessä on herra Marinoi Pinton mietintö Euroopan unionin tuomioistuimesta, yleisen tuomioistuimen tuomarien luku. Marinoi Pinto, esitellään saa puheenvuoron. Pyydän noudattamaan Kiitoksia puhemies. Unionin tuomioistuin 2011 aloitti lainsäädäntöaloitteen teki aloitteen, että voisi nimittää 12 uutta tuomaria yleiseen tuomioistuimen 2000 14. huhtikuussa. No, Tämä sai tukea parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä. Kuitenkin neuvosto ei koskaan nimittänyt näitä 12 tuomaria, koska jäsenvaltiot eivät pystyneet sopimaan siitä, miten tuomat valittaisiin, koska jokainen valtio hallisi, halusi oman tuomarinsa nimittää. Joten 12 tuomarin määrä, sehän ei sovi 28 jäsenvaltion määrään tietenkään. Ja sitten 2014 tuomioistoin pyysikin 28 uutta tuomaria ja että poistettaisiin kokonaan virkamies tuomioistuin. Se pitäisi siis lakkauttaa. Muistan siitä siis tuomioistuimen meni 12 vuotta ratkaista ongelmaa ja nyt sitten pyydetäänkin 28 uutta tuomaria ja että poistettaisiin kokonaan virkamiestuomioistuin. Selvästikään tässä ei pyritä ratkaisemaan tuomioistuin ongelmia, vaan pyritään ratkaisemaan neuvoston ongelmia, joka ei ole pystynyt nimeämään tuomareita, jos määrä ei vastaa jäsenvaltioiden määrää. Tämä ei ole pelkkä tarkistus alkuperäiseen lakiehdotukseen, vaan tämä on ihan uusi ehdotus. Ei puhuta 12 uudesta tuomarista, vaan 28 uudesta tuomarista ja siitä, että lakkautettaisiin erityistuomioistuimet, jotka kuitenkin on perustu Lissabonin ja Nitsan sopimusten pohjalta. Nyt komission täytyy tulla kuulluksi ehdotuksesta, mutta näin ei ole tapahtunut. Komissio kyllä konsultoitui niin siitä, että se nimitetään se 12 eikä 28 uutta tuomaria. Komissio ei koskaan ottanut kantaa siitä, että lakkautettaisiin virkamiestuomioistuin. Perussopimuksena ovat pyytäneet, että perustetaan erityistuomioistuimelta, mutta ei puhu mitään niiden lakkauttamista tietenkään. Muistuttaisin sitä, siitä, että tämän tuomioistuimen takana on Nitsan ja Lissabonin sopimukset. Pyrittiin laadukkaampaan oikeudenjakoon ja näiden pohjalta on mahdollisuus perustaa uusia tuomioista, patenteista ja tavaramerkeistä. Näin voitaisiin hyödyllistä toimia, eikä suinkaan oli hyödyllistä toimintaa sellainen, että lakkautetaan tehokas tuomioistuin sen toiminta. Nyt neuvosto ja parlamentti tarvitsevat tietoa kustannuksista ja vaikutuksista, mutta komissio ei ole tällaista vaikutusarviointia laatinut. Mietinnössäni ehdotan, että palattaisiin parlamentin ensimmäisen kantaan huhtikuulta 2014 nimittäin me emme hyväksyisi sitä, että lisätään tuomareiden määrää 12-28, koska tällaista kansalaiset eivät pystyisi ymmärtämään. Tämä vaikuttaa taloudellisesti valtavalla tavalla vain siksi, että neuvosto ei ole pystynyt sopimaan tuomareista. Näinä samoina aikoina kansalaiset kärsivät säästötoimista, toimielimissä vähennetään henkilöstöä ja se, että lisätään rakenteellisia kustannuksia Euroopan tuomioistuimessa olisi huono esimerkki muulle Euroopalle. Kuitenkaan neuvosto, jos tätä hyväksynyt, pitävät kiinni omasta kannastaan ja nyt he haluavat, että parlamentti vain hyväksyy tämän ehdotuksen tai sitten hylkää sen. Mehän edustamme kuitenkin eurooppalaisia veronmaksajia ja mietinnössä minä pyydän, että noudatettaisiin eh, sukupuolta tasa-arvoa nimityksissä, mutta tämänkin neuvosto epäsi, koska olivat sitä mieltä, että, että se ei sopinut yhteen perussopimusten kanssa. Tämä otettaisiin mukaan vain johdatosan kappaleisiin, joilla ei ole mitään juridista sitovuutta. Jos parlamentti tämän hyväksyy, tämä mielestäni tarkoittaisi sitä, että sukupuolten välinen tasa-arvo olisi enää pelkkää retoriikkaa EU-ssa ilman mitään sisältöä tai ilman mitään konkreettisia seurauksia. Tämä ei mahdollista sitä, että voidaan tukea perusoikeutta, joka on kuitenkin tärkeä EUlle. Minä ehdotan, että palattaisiin parlamentin ensimmäisen kannan käsittelyn kantaan. Sergio, Anteeksi, komissaari Kretsu. Mm, kiitos. Luonnollisesti komissio tukee tätä ensimmäisen käsittelyn tulosta. Se kompromissi oli pitkien neuvottelujen tulos ja se on tasapainoinen vastaus siihen, että koitamme saada asia eteenpäin, joka on pitkään ollut jo jumissa. Pitää muistaa, että tämä kompromissi perustuu itse tuomioistuimen esittämiin ajatuksiin ja tarkoituksena – on pitää tärkeänä tätä. Se tilanne, jossa yleinen tuomioistuin tällä hetkellä on, on huolestuttava. Itse asiassa tällä ratkaisulla voitaisiin vähentää ruuhkia ja nopeuttaa käsittelyaikoja. Oikeud- oikeudenkäyntimahdollisuus on perusoikeus, mutta se on tehokas vain, jos se toteutuu riittävän nopeasti. Ja yritysten pitää pystyä luottamaan siihen, että niiden asiat ratkaistaan riittävän, ajo, tai no, riittävän nopeassa aikataulussa. Komissio pitää hyvänä tätä ehdotusta sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi. Haluan tukea tai ilmaista komission tuen tälle kompromissille ja toivon, että neuvoston kanssa neuvottelut etenisivät ja että tämä asia saataisiin ratkaistua. Seuraavaksi ryhmäpuhujien edustaja Zvifka EPPstä. Bardzo dziękuję, szanowna pani przewodnicząca, pani komisarz, koleżanki. Kiitoksia puhemies, hyvät naiset herrat, hyvä komission jäsen. Toimiva oikeusjärjestelmä on demokraattisen valtion tärkeimpiä pilareita. Ja EU on demokraattisten valtioiden perhe ja tässä pitää myöskin oikeuden toimia. Se on kaikkien sydäntä lähellä. Tämän takia haluaisin epp nimissä todeta suurella mielihyvällä, että tämä pitkä neuvotteluprosessi on nyt päässyt kompromissivaiheeseen. Me olemme neuvotelleet kompromisseista parlamentin ja neuvoston kesken. Ja tämä kompromissi perustuu siihen, että tarvitaan tuomistumessa enemmän tuomareita. Kaikki tietävät tämän, koska muuten ei voida toimia enää. Ei myöskään rahoituksellisia tuomioita tai sakkoja ei voida tehdä, koska on näitä tuomioita odottaa kauan aikaa parlamentti onnistui saman tähän kaksi tärkeää elementtiä mukaan. Nyt meillä on mahdollisuus uudistusten jälkeen katsoa sitä, miten tämä kaikki on vaikuttanut toistuinen toimintaan. Ja onko se toiminut niin tehokkaasti kuin me toivoisimme. Ja toiseksi parlamentin päätöslausuma siinä todetaan, että myöskin pitää olla sukupuolten välinen tasa-arvo otettuna huomioon. Ja todella, todella tämä on vain nyt tien alkupää. Sen pitää olla kaikissa toimielimissä taattuna. Kun totesin, tämä on, tämä on pitkä tie, joka pitää vielä mennä loppuun saakka. EPPn nimissä minä ja me tuemme neuvoston kanssa tehtyä kompromissia. Madame Delvo. Euh, Kiitoksia puhemies. Oikeus on perusperiaate, velvollisuus demokratiassa, EUn oikeus myös. Meidän oikeusjärjestelmä on tällä hetkellä nyt vaikeuksissa. Kansalaisten edustajina meidän täytyy puolustaa ja suojella sitä ja antaa sille tarvittavat voimavarat, jotta se voi täyttää tehtävänsä luvut eivät vaihtele. Tuomio, tuomareiden määrän lisääntyminen on tärkeää, koska tapausten määrä, oikeustapausten määrä kasvaa vuodesta toiseen, koska toiminta on nopeasti ja on tehty jo viisi kannetta, koska aikarajoja on noudatettu ja kustannukset voivat nousta 25 miljoonaan enemmän kuin tämä uudistus. Meidän pitää pystyä etenemään sukupuolten välisessä tasapainossa. Ei pidä jättää tätä tilaisuutta käyttämättä. Näin voitaisiin konkreettisesti saavuttaa yksi tavoite, jota on niin monta kertaa vaadittu symbolisella tasolla. Siksi minä vetoaisin kaikkiin demokraatteihin, jotka äänestäisivät tämän ehdotuksen kompromissin puolesta, jotta saataisiin aikaan suurempaa oikeutta ja tasa-arvoisuutta. Hyväksyttekö sinisen <coughs> kortin? No. Elle n'a pas dit qu'elle acceptait encore. Niin, hän ei vielä ole antanut lupaa. Jestli si nemyslí, že ten problém rostoucího nápadu na tuto justiční... Haluaisin kysyä vain teiltä, että voitaisiko ongelmia ratkaista sillä, että avustajia ottaisiin enemmän käyttöön. Meillä on hyviä kokemuksia tästä Tsekin tasavallassa. Delvaux. Me tulimme siihen johtopäätökseen, että on liian monia tapauksia tuomarilla ja silloin se heikentää heidän kykyään toimia ja siksi on tärkeää antaa heille keinot ja toimia ja samalla lisätä tuomareiden määrää. Karim, pour deux minutes. Edustaja Karim, kaksi minuuttia ESR-ryhmästä. Kiitos puhemies. Olen ollut 20 vuotta jo virkamiehenä ja, ja tämä on varmasti kaikista ihmeellisin poliittinen prosessi, jota olen koskaan seurannut. Minä en tällaista kommenttia helposti Anna, minä olen ollut juuri valiokunnassa koittanut saada yhteistyötä myös esittelijän kanssa tehtyä, jotta pääsisimme jonkunnäköiseen ratkaisuun. Kuitenkin tämä uudistustarve, olemme tämän mahdollisuuden menettäneet ja uhranneet sen poliittisen tarkoitushakuisuuden alttarille. Ratkaisu oikeastaan on epäratkaisu. Kun kansalaisilta vaaditaan todellista uudistusta, joka osoittaa palvelua heille, niin me olemme tällä kertaa taaskin päätyneet kompromissiin, joka vain lisää niiden, näiden kansalaisten taakkaa, eikä millään tavalla tarjoa ratkaisua ongelmaan, jota on pyydetty. Me olemme valmiit kuluttamaan 28 miljoonaa euroa vuodessa lisää, vaikka ei ollut ollenkaan tarpeen edes yhtä senttiä lisätä Euroopan veronmaksajien taakaksi. Me emme pysty kansalaisille, kansalaisillemme pitämään lupauksiamme. Ja senpä takia mikä tämmöinen, minä olen nyt ehdottanut vaihtoehto päätöslauselmaa, joka on tämän vastainen ja tiedän, että moni on minulle yksityisesti sanonut, että he tietävät ja tunnistavat, että lähivuosina me tulemme eh, katumaan tätä päätöstä. Ja senpä takia tein oman ehdotukseni. Edustaja Kaavaran puolitoista minuuttia. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat reformiehdotus, jota nyt käsittelemme, josta on neuvoteltu trilogin yhteydessä, näin voimme valvoa tuomioistuimen toisia poliisitarpeita. Voimme myös vahvistaa oikeuden roolia, jota kansalaisetkin vaativat sen jälkeen, kun tämä 2012 uudistusehdotus tehtiin. Oikeustapausten määrä on lisääntynyt 40 prosentilla tuomioistuimessa 2014. Viisi kannetta tehtiin, kun oli ylitetty rajat, niin Korva Devlokissa sen maksaa 27 miljoonaa korvauksena. Tämä on valtavaa tuhlausta, joka johtuu hitaudesta uudistus, joka on tällainen asteittainen rakenteellinen tuomioistuimessa ja tuen sitä. Tässä, tämä voidaan suorittaa kolmessa vaiheessa. Jokaisessa vaiheessa arvioidaan, jotta nähdään, pitääkö mennä pidemmällä ei. Näin ollen minä en ollenkaan usko, että tässä tuhlataan varoja. Minusta tämä on pelkkää demagogiikkaa. Sitten vielä lopuksi yksi asia. Meidän ei pidä aliarvioida demokraattista välttämätöntä tehtävää. Jos EU muistuttaa jotakin, niin se on täytäntöönpanoa, lainsäädäntötoimintaa ja silloin tarvitaan myös oma oikeusjärjestelmä ja pitää olla keinot voida toimia. Kiitoksia puhemies ja komissaari. Edustaja Hautala vihreistä minuutti, puolitoista minuuttia. Uh, Madam President, um, we are in... Hyvä puhemies. Tässä on nyt menossa toinen käsittelyvaihe. Ja vuodesta 2011 alkaen neuvosto ei ole uh, eikä tulekaan koskaan muuttamaan tätä pyyntöä 22 uuden tuomarin osalta. Kuitenkin tähän liittyy se, että tämä uudistus ei koske pelkästään tuomarien määrää ja siihen liittyvää riitaa, vaan tällä halutaan varmistaa EUn oikeusjärjestelmän toimivuus. Ja yleisen tuomioistuimen toi tehtävä ja rooli on hyvin tärkeää kansalaisten kannalta. Euroopan unionin haluaa parantaa perusoikeuksien ja lainkäytön parantumista. Ja lainkäytön laatu on hyvin tärkeää näissä neuvotteluissa parlamentti on saavuttanut jotain historiallista. Nyt ensimmäistä kertaa lainsäätäjät ottavat lausekkeen sukupuolten tasa-arvosta mukaan tällaiseen toimielimiä koskeviin sääntöihin. Ja tätä, tämä on nyt viety niin pitkälle kuin mitä perustamissopimus sallii. Ja tämä on vasta alkua toimielinten tasa-arvo taistelussa. Ja tämä on hyvin tärkeää ja on hyvä, hyvin tärkeää, että me, me pidämme näitä toimielimiä myös tilivelvoisina. Kiitoksia puhemies. Tämä tähän suoraan tämä uudistus. On ihan skandaali. Minun mielestäni me olemme tällä hetkellä sen tilanteessa, että neuvosto ei pysty, siis sosiaalidemokraattien ja unionin taholta, luomaan tällaista päätöstä aikaiseksi. Sillä pyritään vain jokaiselle valtiolle amataan antamaan oma tuomari jättää. Tällä tavoin kaksinkertaistetaan tuomarien määrä. Tässä on erilaisia etuja kyseessä, joita ei voida kuitenkaan mitenkään ohittaa. Sitten meidän pitää huomenna kertoa kansalaisiksi, miksi Eurooppa tekee myöskin tällaisia vaikka säästötoimenpiteitä, niin Italiassa, kun taas on ollaan leikattu tuomioistuminen määrä tai, tai tu, tuomareiden määrää tuomioistumisissa. Tämän takia vastustamme tätä uudistusta, joka kuitenkin varmentissa e- edistyy kovalla kiireellä. Olen pahoillani vihreille ja, ja sosiaalidemokraateille, mutta emme voi tukea tällaista skandaalinomaista uudistusta. Kiitoksia. Vous avez terminé très vite, Madame Ferrara. Peitti puheenvuoron todellakin nopeasti, liiankin nopeasti. Edustaja Le Breton ENF-ryhmästä. Merci, Madame la Présidente. Kiitos puhemies. Tämä uudistus on skandaali ensinnäkin siksi, koska se on hyödytön nämä lisättävät tuomarit ovat turhia ja, ja myös yleisen tuomioistuimen presidentti näin sanoi, että tämä maksaisi 20 miljoonaa euroa vuodessa ihan turhaan. Ja tämä itse asiassa moninaisesti rikkoo rikkoo menettelyjä, meidän sääntöjämme käsittelyvaiheista. Ja ja se, että itse asiassa on me viety asiaa eteenpäin, vaikka esittelijä on ollut sitä vastaan. Tämä ei ollut demokraattinen, demokraattinen tapa ollenkaan. Ja sitten tuomarien kuuleminen. Itse asiassa minun on pitänyt valiokuntani kautta mennä sinne, vaikka en ollut saanut sinne lupaa ja se, miten seut-sopimus tätä asia käsittelen, koska siinä eh, ei määritellä mitenkään erityistuomioistuimen lakkauttamista, vaan perustamista ja mitä sitten virkamiehille tehdään. Eli tämä uudistus tarkoittaisi eh, virkamiestuomioistuimen lakkauttamista. Se rikkoo sopimusta vastaan, sillä perustopimuksella tehdään mahdolliseksi tuomioistuimen perustaminen, mutta ei lakkauttamista. Ja lopuksi tämä osoittaa, miten lopparit ja yksityiset intressit Euroopan unionissa jylläävät, ja näistä on jo paljon esimerkkejä tässä yksi lisää. Ja pohjimmaisena mottona on, että 28 tuomarin paikkaa, hyvää palkkaisia sellaisia, on nyt jaossa. Ja tästä syystä minä olen juuri valiokunnalle tehnyt tarkistuksen, jolla Euroopan parlamentin jäseniä kielletään ryhtymästä tuomareiksi. Ja tässä ainakin tuodaan selviksi vallan kolmijako ja, niiden, ja, ja rajallisuus. Ja johtopäätöksenä te yritit tässä jo puheen aikaan, niin olen pahoillani. Seuraavaksi rouva Komodini Kacan arvoisa Kiitoksia puhemies. Tehokas oikeusjärjestelmä on tärkeä. Meillä täytyy sellainen olla. Meidän pitää investoida vieläkin enemmän eurooppalaisen oikeusjärjestelmään, koska kansalaiset tarvitsevat parhaimman, tehokkaimman järjestelmän, joka vain on mahdollista. Jos kansalaisilla on oikeus viedä asia tuomioistuimelta, mutta sitten heidän pitää kuitenkin odottaa vuosia, mitä järkeä tässä on. Oikeus, jonka kansalaisten pitäisi saada, on sellainen, että sen ei pitäisi olla aiheuttaa pettymystä heidän odotukselleen. Pitäisi pyrkiä ratkaisemaan ongelmat mahdollisimman lyhyessä ajassa. Tuomioistuimilla pitäisi olla hyvät tuomarit käytössään, jotka voivat täyttää oikeusvaatimus. Tätä me juuri odotamme eurooppalaisilta tuomioistuimilta. Ja kyllä, meidän täytyy panostaa enemmän Euroopan tuomioistuimeen. Heillä on jatkuvasti enemmän oikeustapauksia ratkaistavanaan, eikä aina ole tarpeeksi resursseja toimia tehokkaasti, mutta tämä tarkoittaa myös sitä, että tuomioistuimen pitää valpaasti tarkkailla, miten se resurssejaan käyttää. Sen pitäisi olla vasta vastuuvelvollinen ja sen pitää varmistaa, että oikeutta jaetaan tehokkaasti. Jos ehdotus lisätä tuomareiden määrää yleisessä tuomioistuimessa, se pitäisi hyväksyä, koska tässä investoidaan tehokkaaseen oikeuteen kansalaisten kannalta ja samalla tässä tuomioistuin hyötyy. Edustaja Regner, kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset. Mitä maksaa sitten, että meillä ei ole toimiva oikeusjärjestelmä? Euroopan tuomioistuin tekee päätöksiä suuria yrityksiä koskien, vaikka tietosuojasta. Eli tarvitsemme tuomiovaltuutta Euroopassa, joka toimii nopeastikin hyviä laadullisia päätöksiä, nopeita hyviä tuomioita. Euroopan parlamentti pyrkii tässä nyt pelastamaan huonon neuvoston päätöksen. Me tarvitsemme kyllä lisää tuomareita, kyllä, tiedämme tämän, mutta pitääkin olla 28. Ja tämä pitäisi katsoa tätä tarkastelulausekkeessa, joka kohta tulee katsantoon taas. Ja haluan muistaa myöskin, että sukupuolten välinen tasa-arvo, siinä että tuomistuin voisi olla etulinjassa. Meillä on paljon loistavia naispuolisia tuomareita. Tämä olisi hyvä esimerkki muille eurooppalaisille toimielimille. James. Rouva James, yksi minuutti. When even the rapporteur... Jos esittelijäkin suhtautuu tähän kriittisesti, niin silloin Houston, we have a problem. No, hyvät mepit, meillä on todella vakava ongelma jos esittelijäkään ei tätä voi meille myydä tätä mietintöään. Ajatellaanpa hänen kommenttejaan siellä äh, selkeästikin loukataan äh, veronmaksajien äh, rahaa tai oikeuksia. Että käytetään Euroopan, eurooppalaisten rahoja näin kevyin käsin ja tämä täysin ilman avoimuutta sisälle ja ulospäin. Eli tästä ei ole tehty mitään kustannushyötyanalyysiä, ei vaikuttavuusanalyysiä eikä muitakaan esittelijän kommentit ovat vahvat ja niitä pitäisi noudattaa. Ja itse asiassa hylkäys on ainut mahdollisuus ja meidän pitäisi noudattaa esittelijän suo, suosituksia. Muuten minkä takia meillä yleensäkään on minkään, minkään lajin esittelijöitä? Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Julk Laston totesi, että viivästynyt tuomivalta on kielletty toimivalta silloin. Tämän takia pitää nostaa tuomarien määrää tuomistumissa, mutta pitää taata myöskin riippumattomuus samalla. Meidän pitää luoda mekanismeja, jotka sallivat todellisen pääsyn oikeuden piiriin. Euroopan unionin pitäisi katsoa aina pitkällä aikavälillä tuomiojärjestelmää. Pitää katsoa, miten sopeuttaa järjestelmää ja miten järjestelmää voidaan parantaa. Sen pitää kasvaa haasteiden mukana, joka ei joudu pelkästään juttujen määrän lisääntymisestä, vaan myöskin juttujen monimutkaisuudesta, joka johtaa tietenkin siihen, että ne kestävät kauemmin kyllä päätöksen pitäisi tapahtua nopeammin, koska muuten se tulee myöskin vaikutuksia talouselämään. Ei ole epäilystäkään siitä, että tarvitaan lisää tuomareita eurooppalaisiin tuomioistuimiin. On juttuja, kuitenkin siellä on nyt tehty hyvin paljon edistystä ja, ja silti myöhästymisiä vielä tai viivystyksiä vielä on. Mutta se, miten neuvostoasiaa nyt lähestyy, on aika lailla lapsellista ainakin rehellisesti sanottuna. Lapsetkin voisivat tehdä paremmin. Nyt on syntynyt tilanne, jossa meidän täytyy viedä tätä asiaa eteenpäin, jos haluamme kantaa vastuumme oikeusvarmuudesta Parlamentilla ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin mennä eteenpäin asiassa, mutta meidän pitäisi saada jonkunnäköistä laadukasta lainkäyttöä ja, ja, ja myös tasa-arvoa. Naiset tällä hetkellä edustavat vain yhtä prosenttia tuomareista. Se on loikkaus kaikkia niitä naisia vastaan, jotka voivat olla hyvinkin päteviä. Seuraavaksi vielä neljä puheenvuoropyyntöä. Herra Pospysyl ensimmäisenä. paní předsedající já jsem se přihlásil k tomuto bodu protože jsem pět let dělal ministra spravedlnosti. Niin. puhun tästä koska olin tsekin tasavallassa oikeusministerinä aikaisemmin ja tunnen kyllä tuomioistuimien taakat hyvin ja minusta tämä ehdotus on absurdi. Tuomarien määrän lisääminen tuplasti ilman, että analysoidaan sitten juttujen määrää tuomistumessa. Tämä ei ole kovinkaan vakavaa. Minä laskeskelin tässä, mitä se näyttää tuomioistuimessa, ja tulin siihen tulokseen, että oikeastaan voitaisiin objektiivisesti selvittää, jos korkeita kymmenen uutta tuomaria ottaisiin. Tuplaus on poliittinen päätös, ja tämä pitää todeta suoraan. Myöskin äänestäjille. Jos emme voi nostaa tuomarien määrää järkevästi, minä niin antaa enemmänkin hallintohenkilökunta heidän tuekseen. Vähintään tämä voidaan tehdä. Niin. EU-puhemies e on oikeus unioni ja tässä tärkeä tehtävä on tuomioistuimella, kun pyritään takaamaan kansalaisten oikeudet niin kuin hiljattainen tuomio Safe Harborista osoittaa. Ja juuri tämän takia pitäisi sitä tiettyjä kysymyksiä. Hidas oikeuden oikeus on evättyä oikeutta. Tehoton oikeus sama kuin ei oikeutta. Kyllä, voiko tämä parlamentti jatkuvasti olla välinpitämätön vaikeuksia kohtaan tuomioistuimessa? Ei voi. Neljä vuotta olemme tästä keskustelleet. Nyt tarvitaan kompromissi, jotta tuomioistuin pystyy toimimaan tehokkaammin. On muitakin mahdollisuuksia, on. Voidaan lisätä äh, julkisen semestrin määrää tai tuomareiden määrää, ne voidaan kaksinkertaista, mutta ainoa mahdollisuus on ollut juuri tämä, johon on päädytty parassa tässä tapauksessa. Paras ei voi olla tässä hyvän vihollinen, jos Meillä on vielä takeet ensimmäistä kertaa sukupuolisesta tasa-arvoisuudesta ja vielä tarkistuslauselma, niin kyllä tästä kannattaisi äänestää myönteisesti. Monsieur Marias. Edustaja Marias, minuutti. Βασική αρχή της ευρωπαϊκής συνεργασίας είναι η τήρηση του δικαίου. Kiitos. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä ja tietysti me, Euroopan unionin perustettu oikeuden yhteisöksi ja tuomioistoin pitää eurooppalaisen rakennelman pyst- Euroopan lainsäädäntöä opetetaan yliopistoissa ja sanotaan, että tuomioistuin suojaa kansalaisten oikeuksia. Minä tuen tätä esitystä, koska tuomarien lisäämistä tarkoittaa, lisääminen tarkoittaa sitä, että jokaisesta jäsenvaltiosta on tuomari ja voimme tällä tavalla myös parantaa tuomioistuimen oikeutusta kansalaisten silmissä. Ja tällä tavalla tuomioistuimessa on e, e, edustettuna kaikkien maiden oikeusjärjestykset. Viimeinen puhuja, olkaa hyvä. slova, zvláště. Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää kaikkia. Ja halusinkin oikeastaan nostaa sinisen kortin, mutta se ei onnistunut, joten puheenvuoron nyt tässä. On vaikeaa arvioida tuomiojärjestelmää tuomioiden perusteella. En tiedä, onko tämä oikea tapa arvioida sitä, en ole ihan varma siitä. Mutta tämä ehdotettu uudistus tai se kompromissiirtus, jonka parlamentti ja neuvosto ovat tehneet, ei tule ratkaisemaan kuitenkaan ongelmia. Tuomioistuimen tuomarit ovat osoittaneet tämän, ja olen hyvin epäilevä äänestyksen suhteen ja sen tuloksen suhteen. En voi kuvitella, että voin tukea tämänhetkisessä muodossaan uudistusta, koska tuomioistuimen tuomarit, jotka varmaan ovat tähän tyytyväisiä. Seuraavaksi komissaari Kretsu. Thank you very much for your comments. Kiitoksia kovasti kommenteistanne. Niin kuin sanoin, toivomme, että komissio tai komissio tukee Euroopan parlamentin ja neuvoston välistä kompromissia tuomareiden määrästä yleisessä tuomioistuimessa ja mielestäni tuomioistuimen kyky kuulla kansalaisten oikeustapauksia viikoittain ja ratkaista nopeasti ongelmia, se on ratkaisevan tärkeä piirre asiassa. Tämä liittyy myös aikaisempaan keskusteluun, jota kävimme vaalijärjestelmä ja vaalilain uudistamisesta. Tässä on kyse luottamuksesta kansalaisten ja EU-toimielinten välillä. Joka tapauksessa turha edes sanoa, että komissio on tyytyväinen tähän ratkaisuun, jolla pyritään lisäämään tuomioistuimessa sukupuolten tasapainoa, koska se on tärkeä arvo EU:ssa. Kiitän teitä jälleen kerran ja uskon, että olisi pikkuhiljaa aika lopettaa tämä istunto. nous attend. Kyllä, näin on herra Manio e Pinto, kaksi minuuttia loppuun. Niin, kiitos komissaari. Totuuden nimissä täytyy sanoa, että uskotteko todellakin, että 28 tuomaria ratkaisee tämän tilanteen yleisessä toimijoistumessa? Nämä ovat vain äh, seurausta siitä, että neuvosto ei pysty nimeämään näitä 12 tuomaria, joista on päästy jo yksimielisyyteen. Äh, huhtikuussa 2000 2014 tuomioistuin pyysi 12 ja sitten lokakuussa yhtäkkiä jo 28 tuomaria. Minusta tämä nyt jollain tavalla loukkaa Euroopan parlamenttien älykkyyttä ja myös Euroopan unionin kansalaisia totuuden nimissä. Kertokaa parlamentille jo nyt, että kaikki nämä viivästykset eivät johdu siitä, että tuomareita ei ole tarpeeksi, vaan siitä, että siellä puuttuu avustavaa henkilökuntaa. Asiakirjojen käännättämiseen saattaa mennä vuosikin. 2014 oli uusi, yhdeksän uutta lakimiesavustajaa, joka lisäsi vuodessa ratkaistujen juttujen määrän sataan. Ja mitä parlamentti tekee? No ehdotta antautuu sille, että neuvosto on kyvytön tekemään päätöksiä, e, eli nimeämään tuomareita, joita olisi vähemmän kuin jäsenvaltioita. Ja, ja sen takia 12 tuomarista yhtäkkiä tuleekin nyt sitten 28, jotta jokaiselle jäsenvaltiolle tulisi oma tuomarinsa. Tämä on loukkaus Euroopan kansalaisten etuja vastaan, veronmaksajia vastaan ja loukkaa myös tätä parlamenttia, joka puolustaa veronmaksajien etua. Me emme halua käyttää rahaa turhiin menoihin ja tämä on turhaa menoa. 27 miljoonaa euroa vuodessa. Se on valtava määrä rahaa ja se pitää, sen tarpeellisuus pitää perustella. Euroopan ihmisoikeustuomioistuinkin pystyy ratkaisemaan enemmän juttuja nopeammin. EU e tulee käyttämään 20 miljoonaa e, euroa vuodessa enemmän. Totuuden nimissä pitää hyväksyä, että tällaista ei saisi demokraattisessa EU-ssa tapahtua.